Ora l'ordine del giorno. Eh, Seuraavaksi esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot. Aloitamme Papa-Nikolausta. Kiitoksia kovasti. Viime kuukausina ja vuosina Kreikka on taloudellisten ongelmiensa lisäksi joutunut painiskelemaan laittoman maahanmuuton parissa. Ja tätä tapahtuu samalla, kun kuulemme kaikenlaisia rasistisia kommentteja. Me olemme saavuttaneet konkreettisia tuloksia. Tällä hetkellä muuttovirrat ovat vähentyneet. Ne ovat vähentyneet sen vuoksi, että rajoja valvotaan paremmin. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Syyrian tilanteen vuoksi meidän paineemme ovat kovat. Laitonta maahanmuuttoa ei voida kontrolloida yksin Euroopan taholta. Meidän tulisi löytää jonkinlainen jakojärjestelmä, joihin on viitattu jo ei-lainsäädäntöteksteissä. Se olisi paras keino täytäntöönpanna sääntöjä joiden avulla Eurooppa voisi osoittaa todellista solidaarisuutta, jo, kun taistellaan tämän taakan parissa. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Στις 6 Απριλίου 2009 ισχυρός σεισμός 6.4.2009 Bolonian alueella pohjoisessa Italiassa Brutsossa, oli maanjäristys. Siellä infrastruktuuria tuhoutui, kouluja, sairaaloita ja muita. Euroopan parlamentti on pyrkinyt käsittelemään tätä asiaa ja äh, käyttänyt kriisirahastoa ja 500 miljoonaa on nyt korvamerkitty tämän alueen äh, auttamiseksi ja infrastruktuurin parantamiseksi. Äh, Viime maanantaina, kolme vuotta myöhemmin, Italian tuomioistuimet äh, tuomitsivat kuusi seismologia siitä, että he eivät pystyneet äh, ennakoimaan tätä maanjäristystä. Tällaista ei voi sallia. Tässä ei tuomita nyt pelkästään seismologeja, vaan myös kaikkia tiete- tieteenharjoittajia, tieteilijöitä joka paikassa – Euroopan parlamentissa on ryhdyttävä välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta tuomitaan tällainen seismologian tuomitseminen Italiassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Taylor. President, fellow... Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin puhua herra Dalin erosta ja tupakkadirektiivistä. En nyt toista Dallin suhteen sitä, mitä on kirjoitettu eurooppalaisissa ja kansainvälisissä medioissa, mutta kysymyksiä on paljon. Ei ole selvää, onko Dali syyllistynyt väärinkäytöksiin vai ei. Euroopan toimielimet saavat, niille pitäisi olla oikeus saada enemmän tietoja tällaisista tapauksista. Ja, mutta vielä, vielä tärkeämpi seikka on tupakkadirektiivin edistyminen nyt Dallin eron jälkeen. Tupakka tappaa 600 000 eurooppalaista vuosittain ja en ole ollenkaan vakuuttunut komission lausuntoihin siitä, että tupakkadirektiivi on edelleen prioriteetti. Sanotaan, sanotaan että että direktiivin neuvottelut jatkuvat, mutta sanotaan, että Malta, Maltan komission jäsen pitää ensiksi saada toimeen. En nyt ymmärrä, miksi pitää odottaa sitä, että uusi komission jäsen tulee toi virkaansa ennen kuin direktiivin edistymistä voidaan jatkaa. Toivon, että eurooppalaisten kansalaisten terveyden hyväksi sen, käsittelyä jatketaan pian. Kiitoksia. Sitten Anders Dotter. Hello, um, thank you. Kiitos. Haluan kertoa teille tarinan, jonka luin pari kuukautta sitten. Tässä sanotaan, että minä en pidä piraattivideoista, mutta pidän siitä ää, laulusta niin, että pahoittelen tekijänoikeuksille tästä. Tästä tämä kertoo, mis, mistä on kyse, kun käyttäjä pyytää anteeksi ää, laittomuutta. Ää, kyseessä on laulu, kappale, joka on Gucci Vampin tekemä ää, se on siis yhden merkkilaukun kopio. Ja sitä on käytetty Game of Thrones HBO-sarjassa ja George R. R. Martin on näiden kirjojen taustalla. Kun äh, näin tämän mm, internetissä, miten ristiriitaisia tekijänoikeudet ovat ja miten kulttuuri kietoutuu äh, monella tavalla rikastamaan meidän joka päivästä elämäämme. Kiitos. Grazie, onorevole Bafton. Kiitoksia seuraavaksi Bufton. Uh, thank you, Kiitos puhemies. On vaikeaa seurata Ukon tilannetta tällä hetkellä. Ulkoasiainministeri puhui Berliinissä ja sanoi, että EUta pitäisi hajauttaa. Samalla pääministeri sanoi Englannissa, että EU, EU tarvitsee federaat, ähm, federaalista kehitystä, jos se voi, jotta se voi menestyä. David Cameron takasi, että jokaisesta uudesta EU-sopimuksesta pidetään kansanäänestys. Nyt kun Barroso pyytää, pyytää uutta EU-sopimusta, niin voisi ehkä olettaa, että Englannin kansa – saa, saa päättää sellaisesta, mitä, mikä koskee sitä. Milloin Cameronin tämä myyttinen kansanäänestys sitten tapahtuisi? Miksei, miksei Briteille anneta ennen vuotta 2014 päät, äh, mahdollista päättää, haluatko ne jäädä EU:un vai ei? EUn pitäisi pitäisi ehkä alkaa tässä tilanteessa puhua Englannin exit-strategiasta vakavasti. Kiitos. Saaros. Kiitoksia ja sitten Metsaaros. Köszönöm, elnök asszony. 2004-ben 10 új tagország... Kiitos. 2004 Keski-Euroopan maita liittyi EU-hun. Niitä oli kymmenen. Ja tätä liittymistä edelsivät jäsenyysneuvottelut joissa kuitenkin jätettiin sivuun monet, monet prioriteetit. Esimerkiksi Benes-laki, joka, tu- joka ö, luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Tämä, tämä laki koskee kollektiivi, kollektiivia, kollektiivista syyllisyyttä ja etnisiä puhdistuksia. EU e nyt on hyväksyttynyt tai EU hyväksyi Slovakian ja Tsekin jäsenyyden, mutta pitää kuitenkin ottaa huomioon tämä Benes-laki. EU on ihmisoikeuksien tukia koko maailmassa, joten se pitäisi olla sitä myös kotopuolessa. Ja tällaiset Tällaiset oikeudelliset ristiriidat, kuten Beneslaki, niitä, ne pitäisi poistaa. Päri. Kiitoksia nyt edustaja Kusheri. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería hacer una denuncia porque algunos gobiernos... Kiitoksia, puheen, puhemies. Me toca a mí. Ah. Onko nyt minun vuoroni, kysyy puhuja. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne Maltan poliittiseen kehityskulkuun viime kuukausina. kansallispuolue voitti hiljan vaalit 53 prosentilla ja yhden, sai yhden parlamentin jäsenen lisää. Viime kuukausina enemmistö on menettänyt enemmistönsä, enemmistöasemansa – ja puolue ja oppositio äänestivät hallitusta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituspuolueella ei ole vakata enemmistöä hallituksessa. Tarvitaan uusi hallitus. Hallituksella ei ole enemmistöä takanaan, eikä myöskään enemmistöä edes puolueessa. Ennusteita on manipuloitu, niin on tehnyt hallituspuolue. Tämä on tilanne, joka edellyttää uusia vaaleja. Hallitus ei ole kuitenkaan näin toiminut. Tämä on kriisitilanne. Me tarvitsemme vakaan hallituksen ja varmuutta ja me vetoamme Euroopan parlamenttiin, että se seuraisi tilannetta Maltalla. Kiitoksia. Sitten Meijer. Kiitos puhemies. Kuten sanoin, haluaisin tuomita sen, että jotkut Euroopan hallitukset järjestävät poliisioperaatioita mielenosoituksia vastaan Euroopassa. Amnesty International on julkaissut raportin vähän aikaa sitten, jossa tuomitaan se, että ylisuurta voimaa käytetään esimerkiksi Kreikassa, Romaniassa ja Espanjassa. Meillä on ongelma, nimittäin poliittiset vastuunkantajat ja ne, jotka ovat osallistuneet näihin mielenosoituksiin, ovat selkeästi sanoneet, että he toimivat kyllä äh, oikeuden mm, rajoissa. Kuitenkin tällainen suhteeton äh, voiman käyttö ei voi mennä rankaisematta, erityisesti kun se tapahtuu tällä tavalla epäsäännönmukaisesti ja epäjohdonmukaisesti. Ne, jotka ovat vastuussa äh, nyt ähm, ohjeiden antamisesta, olisi tuomittava, ei tietenkään näitä tavallisia poliisimiehiä, vaan hehän saavat muilta ohjeensa. Kiitos. Kiitoksia ja edustaja Bilbao. El País Vasco tiene un modelo de desarrollo que junto... Baskimaassa on kehitysmalli, jo, joka sosiaalisesti ja kulttuurisesti on ainutlaatuinen. 30 vuotta sitten Baskimaa oli teollisesti raunioina. Olemme nyt pystyneet kolminkertaistamaan BKT. Baskimaan yhteisön ja poliitikkojen työ on osoittanut, että meillä on taloudellinen identiteetti ja tämän näemme myös sunnuntain vaaleissa. Nyt aiomme tasapainottaa budjetin, tukea teollisuutta, kilpailukykyä ja kasvua. Emmekä unohda myöskään niitä, jotka, jotka kärsivät eniten. Ei voi saada aikaiseksi taloudellista kehitystä ilman inhimillistä kehitystä. Me haluamme, että meidän instituutiomme tunnistettaisiin ja meidän itsehallintomme tunnistettaisiin. Baskimaan kansa sanoi sunnuntain vaaleissa, että he että he haluavat vahvistaa demokratiaa meidän materiaalillamme ja integroitua EUn e yhteisöön. Kiitos. Ankuraakis, olkaa hyvä. Συγκυβέρνηση στην Ελλάδα μαζί με τους ξένους συμμάχους της, Ευρωπαϊκή Ένωση και... Euroopan unioni ja Troikka ovat äh, laatineet muistion kolme, äh, jossa ovat aiheuttaneet sen, että Kreikassa palkat ovat menneet alaspäin, terveydenhuoltotilanne on heikentynyt ja varustamosektorilla on lukuisa määrä työttömiä ja ne, jotka ovat vielä töissä, ovat saaneet vain neljä palkkaa tänä, tänä vuonna. Kaikki tämä on seurausta barbarisista toimista, joka jota, joihin on ryhdytty maan taloudellisen tilanteen vuoksi. Eh, me olemme havainneet tällaista monissa EU-maissa. Nyt riittää. Eh, on tär- Nyt on aika työntekijöiden kapinoida ja vaatia eh, hyvinvointia yhteiskunnan taholta. Ja loppu tälle monopolioiden jyräämiselle. Honorevole. Seuraavaksi Sookor. egy nagyon komoly problémára szeretném felhívni képviselőt. Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne ja myös komission huomion oh- ongelmaan, joka on vaikeuttanut eh, romanilaisten kansalaisjärjestön toimintaa viime kuukausina. Tässä on kyse toimintaohjelmasta ihmisresurssien alalla. Komissio on tutki, on nyt lopettanut näiden hankkeiden rahoittamisen tutkinnan perusteella. En nyt kyseenalaista tätä tutkintaa, vaan haluaisin kiinnittää huomionne vain siihen, että tuhansien kansalaisjärjestöjen toiminta on vaarana, sillä Ro- Romaniassa ne eivät enää saa valtion tukea On vaikea saada myöskin pankeilta luottoa ja monet hankkeet ovat vaarassa. Voi tietenkin olla, tai en, en voi ymmärtää sitä, että yksittäisten väärinkäytösten tai väärinkäytösten perusteella koko tämä ihmisresurssiohjelma lopetetaan Romaniassa. Kiitos. Kiitoksia, Sten Jaroka. I would like to welcome that the... Haluaisin tervehtiä Euroopan neuvoston selkeää tavoitetta lisätä työllisyyttä ja työpaikkoja, ja että se on tärkeä painopistealue, ja se vedottiin myös siihen, että jäsenvaltiot torjuvat sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Velkakriisi ja talouskriisi ovat johtaneet siihen, että yhä harvemmat ihmiset pystyvät ylläpitämään kunnollista elintasoa ja että toimeentulo on tämän hetken suurin haaste. Seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sopiminen on selkeä, selkeästi tärkein askel eteenpäin, kun pyritään luomaan valoisampaa tulevaisuutta. Me haluamme me toivomme, että me edistämme näitä uudistuksia erityisesti neuvostossa ja että aluepolitiikka helppaa, he, todella helpottaa näitä 30 miljoonaa marginalisoitunutta eurooppalaista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Dancila. Suntem cu toții conștienți de dificultățile financiare și nu Kiitos puhemies. Me kaikki olemme tietoisia näistä taloudellisista vaikeuksista joiden, e, joiden joita eurooppalaiset maanviljelijät joutuvat kokemaan. Kuivuus monilla EUn alueilla on vaikea ongelma. Esimerkiksi Romaniassa kuivuus on tuhonnut lähes puolet viljasadosta. Tämä on todella tuhoisaa maanviljelyalalle. Jotta voimme lievittää näitä ongelmia, EU pitää ryhtyä toimiin. EU pitää osoittaa solidaarisuutta maanviljelijöille, jotka näkevät työnsä kuihtuvan kuivuuden käsistä. Kansalliset viranomaiset ovat tehneet parhaansa, mutta silti EUn tukea tarvitaan. EU on luonut solidaarisuusrahaston jotta se voi auttaa kansa, äh, auttaa väestöä, joka joutuu kärsimään esimerkiksi tulvista, mutta kuivuudellakin on var- vaarallisia vaikutuksia esimerkiksi meidän elintarvikkeiden huoltovartumuuteemme. Kiitos. Kiitoksia ja Ajala Sender. Sí, gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin vain kiinnittää huomionne kauheaan katastrofiin omalla alueellani Aragonissa. Useilla alueilla siellä ja Saragosan alueella. 150 kuntaa on joutunut näiden tulvien vaikutuksen kohteeksi. Erillä infrastruktuurivauriot, kouluihin kohdistuneet vauriot, etc. ovat olleet 24 miljoonaa Tällä hetkellä alue kärsii kuivuudesta ja nyt meillä on tämä uusi katastrofi talouskriisin rinnalla, joka on aiheuttanut kauheita ongelmia. Äh, Espanjan äh, kansanpuolue ei ole toiminut pikaisesti eikä ole vaatinut, että solidaarisuusrahaston varoja annettaisiin Espanjalle, vaikka sillä tavalla voitaisiin näitä ongelmia ratkaista. Gallagher seuraavaksi. Uh, uh, Kiitos puhemies. Parlamentin puhemies ja neuvoston mm, puheenjohtaja ovat allekirjoittaneet minun tekstini, jossa puhutaan kestämättömästä kalastuksesta. Tässä Damanaakille annetaan nyt välttämättömät instrumentit sanktioida – maita ja alueita, jotka harjoittavat kestämätöntä kalastusta. Färsaaret, Islanti, eh, jotka tätä valtavaa makrillikantaa mm, äh, kalastavat. Eh, ennen kuin ylikalastus alkoi, eh, molemmat saarivaltiot kalastivat hyvin kohtuullisesti. 2011 saalit olivat 150 000 tonnia ja tämä on täysin kestämättömällä tavalla. Äh, kestävät saalismäärät ähm, johtavat siihen, että äh, tilanne Japanissa oli niin mm, epäsuotuisa. Komissaarin täytyy nyt, kun hänellä on ne instrumentit käsissään, toimeenpanna näitä äh, asetuksen määräyksiä, jotka ovat saaneet yksimielisen tuen täältä parlamentista koska tämän äh, riidan ratkaisun äh, lykkääminen äh, oli taas Lontoossa tänään esillä. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Busoi. Grazie molto. Kiitoksia. Viime viikolla Bukarestissa kävimme keskustelua pk-yritysten rahoittamisesta. ALDE järjesti tämän kokouksen ja meillä oli yli 100 pk-yritysten edustajaa, samoin pankki, laitosten edustajia, komissaari Tajani edusti komissiota ja Romanian hallituskin oli edustettuna. Saatoimme havaita, että pk-yritykset olivat huolissaan. Usein kuulemme, että EU-instituutiot ovat etäällä pk-yritysten huolista, eivät ymmärrä niitä meidän meppien ja komission täytyy käydä tiiviimpää vuoropuhelua pk-yritysten kanssa ja ottaa huomioon niiden tarpeet. Me aina valitamme olosuhteita, öö, me kuulemme, kuinka vaikeaa on osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin. Meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon monivuotisessa rahoituskehityksessä. Me tarvitsemme vetovoimaisemmat ehdot PK-yrityksille Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Andersson, olkaa hyvä. MEPs e MEPeillä on ähm, immuniteettisuoja jotta he voi, että voivat suojautua syytökseltä, mutta, mutta vihapuheilta ei pitäisi ikinä voida suojautua. Pohjois-Irlannissa me teemme kovasti töitä konfliktin ratkaisemiseksi ja sovittelemiseksi. Me tiedämme, että konfliktin voi, voi se ratkaista vain neuvottelemalla vihollisen kanssa, puhumalla ja antamalla tilaa ja siirtymällä eteenpäin tästä yksinkertaista ajatuksesta, että minä olen oikea, oikeassa ja viholliseni ei. Tämä prosessi, prosessin tavoitteena on luoda rauhaa ja vaurautta. Ja ei pitäisi hyväksyä kenenkään sellaisen kansanedustajan sellaisen kansanedustajan sanoja, jotka luo, loitsevat vihaa edustaja McGriffin on tehnyt tällaisia huomautuksia. Viime viikolla hän vaaransi kahden homoseksuaalisen miehen elämän, eikä McGriffinin puheita pitäisi kenenkään kansanedustajan lähteä puolustelemaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Nikolescu. Kiitoksia, puhemies. Pyysin komissiota laatimaan strategian, jonka myötä voitaisiin torjua viljan hinnan nousun seuraamukseksi. Kuivuus on johtanut siihen, että viljan hinta on noussut, ja tällä on ollut kielteisiä vaikutuksia kuluttajan suuntaan. Samanaikaisesti kaikilla Euroopassa viljelijät pelkävät, että heillä ei ole riittävästi rehua ja tämä johtaa entisestään hintojen nousuun. UK on jo ilmoittanut, että marraskuusta, 2015, marraskuus, marraskuusta alkaen se ei enää aio viedä pois, viedä maasta viljaa ja Chicagon pörssissä tämä on kyllä jo näkyvissä. Se, että on jännitettä näistä asioista, ei ole mitenkään turhaa. Tilanne on konkreettinen ja on ilmeistä, että hinnat tulevat pysymään korkeina. Ja ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla hinnat tulevat olemaan historiallisen korkeita, saavuttavat huipun. Ja me tarvitsemme strategian, jotta voimme torjua tätä ongelmaa. Aina kun kysyn tällaista, peräkuluttaa tällaista strategiaa, niin komissio vastaa, että tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, mutta me tarvitsemme myös konkreettisia vastauksia konkreettisiin ohjelmiin, ongelmiin. Kiitoksia. Sitten Banki tisztelt elnök asszony tisztelt képviselőtársaim! hyvä puhemies hyvät edustajat puheessani puhun euroopan komissiolle ja siksi minusta on hienoa että komission edustajat ovat edelleen paikalla täällä. kioton protokolla vuodelta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän loppuu vuonna, tänä vuonna 2012 ja siksi sopimuksen osapuolet haluavat pidentää sitä vuoteen 2020. Jäsen, yksittäiset jäsenvaltiot ja myös Unkari ovat tehneet edistysaskeleita tämän saavuttamiseksi. Mutta ähm, EU pätee kuitenkin yhtenä valtiona. Näin päästöjen vähentäminen vähentämistä voidaan odottaa kaikilta jäsenvaltioilta, myös Unkarilta, Unkari on, on sitoutunut vähentämään päästöjä 6 prosenttia, mutta on vähentänyt niitä kuitenkin 25 prosenttia. Komissio ei salli sitä, että näitä säästöjä siirrettäisiin seuraavaan ajanjaksoon, vaikka tämä olisi tarpeen. Unkarin hallituksella on konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta – ja mä haluaisin että asia otetaan käsittelyn komissiossa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Tsikau. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule komissar. Kiitoksia kovasti, puhemies, hyvä komissaari. Oikeistohallitusten pätemättömyys on johtanut Romaniassa äh, finans, rahoituksellisiin korjauksiin, ja se on johtanut siihen, että äh, vuosien 2010-2011 rakennusrahastojen tiettyjä ohjelmia on keskeytetty. Komissio on havainnut useita puutteita tarkastusjärjestelmissä, jotka liittyvät muun muassa liikenneohjelmiin ja ohjelmiin, joiden tarkoitus on parantaa taloudellista kilpailukykyä. Eli tämä ohjelmien keskeyttäminen ei välttämättä kuitenkaan ole vähentänyt niiden rahojen määrä, joita on allokoitu hallitukselle, ja hallituksella on nyt tietty aika korjata tilannetta. Me peräänkuulutamme yhteistyötä hallitukselta niin, että voimme jatkaa niitä ohjelmia, jotka ovat omiaan parantamaan tilannetta Romaniassa ja joita romanilaiset niin kovasti tarvitsevat. Kiitos. Ojuland, saatte puheenvuoron. Aitäh, rouva president. Peagi võtab Euroopa Parlament menetlusse direktiivi eelnõu. Kiitos, puhemies, on direktiiviehdotus, jossa valmistetaan diesel polttoainetta öljyliuskeesta. Itse asiassa tässä täytäntöön pannaan sellaista kehystä, joka haittaa tämän tyyppistä dieselöljyn tuottoa, tuotantoa Euroopassa. Öljyliuskeen käyttö tai liuskekaasun käyttö laillisilla markkinoilla. Sitä ei saa kieltää. Tässä on nyt kaupan esteitä tämän tyyppiselle polttoaineelle, joka on valmistettu öljyliuskeesta. Meidän täytyy varmistaa, että kaupan pelisäännöt ovat tasavertaiset ja myös tämän tyyppistä dieselpolttoainetta pystytään Euroopassa valmistamaan. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä ei saisi sallia eikä pitäisi maksaa ähm, äh, yrityksille siitä, että he tuottavat hiilidioksidipäästöjä ja että otamme tällaisia protektionistisia toimenpiteitä käyttöön markkinoilla. Kiitos. Se on Rivoli Murphy. Kiitoksia seuraavaksi Murphy. Thank you, President. The Nobel Peace... Kiitos puhemies. Nobelian, Nobelin, Nobelin komitealla on ilmeisesti melko outo huumorintaju, tai sitten he eivät ymmärrä käsitettä rauha. He antoivat Nobelin rauhanpalkinnon Obamalla ja nyt sitten EUlle, joka on instituutioryhmä, joka oikeustohallitusten kanssa käy luokkasotaa työläisiä kohtaan. Säästö, säästökuurit ovat, ovat asettaessa sodassa ja tätä sotaa käydään pankkiirien, joukkolaiden omistajien ja, ja rikkaiden puolesta köyhien vastaan. Mutta nyt kreikkalaiset työläiset sekä espanjalaiset, portugalilaiset työläiset ovat osoittaneet mieltään. Tämä on yhdistynyt, tämä yhdistynyt lakkotoiminta, sitä tapahtuu Maltalla, Kyproksella, Kreikassa ja muissa maissa. Se, 14. marraskuuta on tämä lakkojen päivä. Se jää historian päivänä, jona eurooppalaiset nousivat parikaadelle ja sanovat ei säästökuureille. Työläiset ja heidän mielenosoituksensa voivat olla tärkeä askel tässä säästökuuriohjelman lopettamisessa EU:ssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Winkler. Thank you very much, uh, chairman, distinguished... Kiitos puhemies, hyvät kollegat, komissaari. Euroopan unioni on mm, kääntöpisteestä Eurooppa-projektia mm, haittaa ääriliikkeet, muukalaisviha ja kriisi. Komission pyrkimykset ylläpitää euroaluetta ja Euroopan taloutta – ovat tärkeitä. Meidän on tuettava nyt kansalaisia. Kansalaiset syyttävät siitä, että EU polkee niiden enintasoa ja kääntyvät hallitusten puoleen. Euroopan unionilla on legitimiteettiongelma. Se, että nyt lisätään kuulumisen tunnetta on tärkeää. Se on toimielinten tehtävä yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan alueiden kanssa. Minä uskon vahvasti, että me, Euroopan parlamentti, meillä täytyy olla keskeinen rooli tässä prosessissa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly. Kiitoksia kovasti puhemies, että sain tilaisuuden puhua hiukan konferenssista, jota järjestän täällä parlamentissa 4-8. maaliskuuta kyse on tiedeyhteistyöstä. Kyse on siis konferenssista, jonka järjestän täällä 4-8. maaliskuuta. Tämä on osa Irlannin puheenjohtajakautta. Euroopan parlamentti ja Irlanti puheenjohtajavaltiona ovat isäntiä. Ajatus taukana on se, että meillä on nyt edessämme suuria globaaleja haasteita ja niihin voidaan vastata ainoastaan globaalisti. Erityisesti, jotta näin voimme tehdä, tarvitaan yhteistyötä sen sijaan, että kilpailtaisiin. Ja haluamme, että tiedemiehet ja poliitikot yhdessä tulisivat paikalle, niin me saamme toivottavasti noin sadasta maasta edustajia tänne parlamenttiin noina päivämäärinä. Ja me toivomme, että voimme luoda hyvän pohjan yhteistyölle niin, että voimme hyötyä sitä potentiaalista, jota Horisontti 2020kin sen on tarkoitus antaa. Kiitoksia. Sen jälkeen, äh, niin Mirski ei olekaan paikalla, joten Davis saa puheenvuoron. Thank you, President. Kiitos puhemies. Olemme monta kertaa kuulleet Nigel Faragea UK Independence Party-puolueesta. Tuolla näette Englannin lipun hänen pöydällään. Hän on usein kritisoinut EUn taloushallintoa, mutta enää oman puolueensa taloushallintoa. Kaksi vuotta sitten Nigel Farage vaati hänen meppiensä täyttää läpinäkyvyyttä, mutta UKIP valehteli jälleen kerran tuolloin. Katso vaikka hän Faragein omia nettisivuja, hänen omat tietonsa ovat täyttä valetta. Sieltä äh, puuttuu yksityiskohtia eikä ne tiliä ole ollenkaan tarkastettu. Hän sanoi, että hän on kadottanut kuittinsa. Hän kritisoi EUn varainhoitoa, mutta ei pysty edes säilyttämään omia kuittejaan. Hänen, hänen äh, varamiehensä ei ole kahteen vuoteen äh, edes, edes päivittänyt omia kulujaan ja niissä on vain äh, murto-osa, murto-osa niistä äh, meidän etuksistamme. Loppu menee, menee hänen omaan takataskuunsa. UK Independence Party-puolue on rikkonut lupaumaksensa. Se ei ole läpinäkyvä avoin puolue, vaan pelaa likaista peliä. Se esittää rehellistä, mutta, mutta pelaa hämärää peliä ensi kerran, kun Nigel Farage tulee tänne puhumaan EUn toimielimen eteen, odotamme vastauksia häneltä itseltään. Kiitos. Bene, colleghi, il dibattito è finito. No niin, keskustelu on päättynyt. Haluan kiittää komissaariota, joka on vielä äh, tänne, tänne loppuun saakka jäänyt.